Allora, cominciamo perché siamo in ritardo. Per quanto riguarda eh, il punto... Allora, tämä Aloitamme työmme. meillä on tässä viivästys. Kohta kolme esityslistassa tiedätte kielet, joilla tulkkausta on. Ja kokous lähetetään netti-tvssä. Minulle on kerrottu, että kymmenen jäsentä Paraguaysta, on paikalla kokouksessamme, joten jos olette vielä paikalla, niin tervetuloa. yhteinen valtuuskunta Kroatian budjettivaliokunnan kanssa, kohta 4, 22.–25. kesäkuuta tästä valkuskunnasta Onko lisäehdotuksia tähän? Muuten antaisin puheenvuoron komission tai valiokunnan jäsenille. Tästä ei ollut mitään huomioita. Ollaan myöhässä, joten tässä saavutettiin vähän aikataulua. Siirrymme kohtaan. 8, 9 ja 10. Se on yhteiskeskustelu, joka koskee Euroopan ulkosuuden hallintoa. Niin pyytäisin hiljaisuutta. Juuri ennen kokouksemme alkua sihteeristö antoi minulle muistion. Tässä on kyse siitä, että Euroopan ulkosuhdehallintoon liittyvät asiat, niin pyytä hiljaisuutta. Epävirallisesti sihteeristö sai tietää, että poliittisen sopimuksen tulos korkean edustajan Rova Astonin parlamentin, neuvoston ja komission välillä, joka solmittiin Madridissa. Parlamentin AFET-valiokunta ehkä voi hyväksyä mietintönsä viimeisessä kokouksessa ennen lomia 14. heinäkuuta, jos näin käy. Kaikki valiokunnat, jotka valmistelevat lausunnon, niiden pitää olla valmiita hyväksymään lausunnot ennen 14. heinäkuuta. Joten meidän valiokunnan pitäisi hyväksyä lausunto viimeisessä kokouksessa 12. heinäkuuta kun otetaan huomioon tekstin kirjallinen käännös ja niin edelleen, niin tarkistusten jättämisen määräaika täytyy olla perjantai jo tällä viikolla kello 12. Muuten emme pysty esittelemään lausuntoamme, eikä meillä ole sitten vaikutusta AFET-valiokunnan työhön. Tällainen johdanto tähän mielestäni äh, tärkeä. Sitten kohta 8.9.10. ja ja pyydän, että herra Kalfi, joka on esittelijä, pitää ensimmäisen puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. En aio puhua pitkään, koska viimeksi kollegat kenties muistavat, äh, esittelin käytännöllisesti katsoen tämän asiakirjan, enkä mennyt. Äh, virallisesti. Muutoin tätä asiaa en lähtenyt siis käsittelemään, koska mm, meillä ei oikeastaan ole mitään sellaista menettelytapaa tässä ennen kuin saamme komission ehdotuksen tästä ulkosuhdehallinnosta. Haluan siis muistuttaa teitä tästä kehyksestä, kehysmietinnöstä ulkosuhdehallinnon perustamisen yhteydessä. Ja tässähän AFE tietysti on vastuuvaliokunta Na ja herrat äh, Brokki ja äh, herra Verhofstadt Afkosta ovat tämän äh, mietinnön laatioina. Ja tämä saattaa tulla hyväksytyksi jo ennen lomia parlamentissa. Meillä on kolme asiakirtaa lisää, niissä parlamentti on jo saanut yhteispäätösmenettelyvaltuudet. Siis kysymys on lisätalousarviosta, varanhoitoasetuksesta ja myöskin henkilöstösäännöstä. Mitä tulee Brock Verhofstadt-mietintöön, niin nyt kun meillä on nämä kaikki vanhemmatkin asiakirjat pöydällä komissiosta ja olemme käyneet jo varsin varsin laaja keskustelun parlamentin, neuvoston, komission ja korkean edustajan kanssa, niin nyt olemme saaneet selkeämmän kuvan siitä, mihin voidaan päästä ja mihin ei voida päästä. Ja hyvin pitkään, ainakin eiliseen saakka, parlamentti todella halusi, että ulkosuhdehallinnolla olisi budjetti, joka olisi yhteydessä Euroopan komission budjettiin jotta äh, voitaisiin käyttää jo tätä hyvin tunnettua menettelytapaa äh, budjetin hyväksymiseksi ja sen äh, hallinnoimiseksi ja valvomiseksi. Nyt tämä ei tunnu kuitenkin olevan mahdollista ja hyvin selvästi neuvosto tämä myöskin torjui. Niinpä nyt asia on niin, että sopimuksessa kenties on erillinen budjetti tällä ulkosuhdehallinnolla, se menee uuteen pääosastoon numero kuusi EUn talousarviossa ja kysymys on vain ulkosuhdehallinnon hallintokuluista. Mitä tulee sitten toimintakuluihin, niin ne kuuluvat komission budjetin alaisuuteen. Ja sen takia parlamentti saa täydet vastuuvapausoikeudet, mitä tulee ulkosuudenhallinnon talousarvioon kuten esimerkiksi meillä on jo tämä vastuuvapausoikeus muihin toimielimiin ja tämä liittyy siis näihin hallinnollisiin kuluihin. Me annamme vastuuvapauden ja äh, tämä tietysti meitä kiinnostaa. Annamme vastuuvapauden siis toimintakuluista, mitä äh, tulee Euroopan komission vastuuvapausmenettelyyn. Ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia, kun ajatellaan äh, budjettivaliokuntaa. Ja sen takia olemme kovasti korostaneet, ja yleisesti ottaen sopimus onkin jo saatu aikaiseksi siitä, että komissio esittelee parlamentille asiakirjan jossa äh, osoitetaan kaikki sellaiset kulut, jotka ovat sidoksissa tähän uuteen ulkosuhdehallintoon ja jotka liittyvät sitten kenties ensi vuoden budjetin hyväksymiseen ähm, ja äh, ennen kuin se parlamentissa sitten ne toteutetaan, niin että parlamentin kokonaisnäkemys näistä kuluista äh, ulkosuhdehallinnon osalta voitaisiin siis saada tältä pohjin. Sitten toinen kysymys, joka on hyvin tärkeä meille, liittyy äh, näihin vastuukysymyksiin tässä vastuuvapaudessa koska nyt toimivaltuudet on siirretty komission ja ulkosuhdehallinnon välillä, eli budjettimenettelyn vaiheessa, niin saattaa olla, että meillä ei ole selkeää vastuuta sen osalta, mistä annamme vastuuvapauden. Esimerkiksi vaikkapa varojen suunnittelu, se tulee ulkosuhdehallinnosta, sitten komissio antaa mandaatin ulkosuhdehallinnon päällikölle, jonka ulkosuuden hallinto on nimittänyt budjetin toteuttamiseksi. Ja tässä useimmat virkamiehet ähm, ähm, tai saattaa olla, että jonkun virkamiehen osalta ei ole selkeää vastuunjakoa tässä, kun näitä vastuukenttiä ja toimia jaetaan eri toimielinten välillä. Senpä takia ehdottaisimmekin, ja varmasti komissio olisi mielissään tällaisesta ehdotuksesta, että luotaisiin tällainen turvajärjestelmä, suojajärjestelmä, jossa, jossa täällä valiokunnassa meillä ei voitaisi sitten joutua sellaisen tilanteeseen, että joku ei olisikaan EUn talousarvon toteuttamisesta vastuussa, koska vastuuta on heitelty tällä tavalla puolin ja toisin, ja saattaa olla, että tällä tavalla komissio, joka on siis toimintakuluista vastuussa siis niin, että sillä täytyy, sen täytyy luottaa täysivaltaisesti myöskin siihen, että tätä budjettia toteutetaan oikein. Sitten kysymys, joka liittyy sisäiseen valvontaan ja sopimuksessa, johon päästiin eilen joitakin tekstejä laadittiin, ne liittyvät Olafiin ja siihen, että ulkosuudenhallinto ja jäsenvaltiot auttaisivat Olafin Olafia sen työssä. Ja sitten meillä on myöskin sisäisen tarkastuksen kysymys ja tässä tekstissä eh, rehellisesti sanottuna ei ole kovin selväsanaisia, mitä tulee eh, ulkosuhdehallinnon ja komission sisäiseen tarkastajaan ja ehm, mitä tulee eh, toimintakulujen tarkastamiseen komission sisäisen tarkastajan, koska komissiohan on toiminta budjetista vastuussa, siellä hänellä pitäisi olla valtuudet kaiken tyyppisiin tarkastuksiin ehm, ja tutkimuksiin sen osalta, kuin kysymys on näiden edustustojen päälliköiden toteuttamasta budjetista, toimintabudjetista, niin että en tiedä millä tavalla tämä muotoilu saatiin aikaiseksi, mutta joka tapauksessa se on kuitenkin herättänyt tiettyjä mielipiteitä. Sitten muutoin tässä olivat nämä pääkohdat, mitä tulee parlamentin mahdollisuuksiin todella valvoa niitä rahoja, joita ulkosuhdehallinto käyttää. Ehkä joitakin pienempiä seikkoja vielä mutta en usko, että tänään meidän kannattaa lähteä niitä käsittelemään, kuten yksi vaikka vastuukysymys, kun ajatellaan edustustojen päällikköjä tai väliaikaisia virta, virkamiehiä, jotka edustavat näissä ulkosuudenyksikön edustustoissa jäsenvaltioita. Kun he lähtevät tästä toimesta, niin heidän täytyy kuitenkin olla vastuullisia sen osalta, kun he ovat toimineet ulkosuhdehallinnossa, mutta tämä oikeastaan on saanut aika konkreettisen vastauksen, joten ei ole tarvetta mennä siihen yksityiskohtaisemmin. Sitten lopuksi vielä, mitä tulee menettelytapaan, niin jotta tämä menettelytapa voitaisiin aloittaa, arvoisa puheenjohtaja, ja että meillä olisi todella viralliset mahdollisuudet tehdä tarkistuksia, niin ehdotan, että mietintöluonnos, jonka aikaisempaan valiokuntakokoukseen laadin niin, että sitäkin käsiteltäisiin. Siihen ei ole otettu kaikkia asian sen jälkeen liittyneitä kehityskulkuja, mutta kuitenkin se on kaikilla kielillä ja itse kuitenkin ajetaan vielä jotakin tarkistuksia. Jotkut niistä juuri ovat nyt jaossa teille kaikille tiedoksenne, jotta voitte sitten hiukan tätä mietintöluonnosta päivittää sen osalta, mihin on päästy sen jälkeen, kun eilen kävimme tuon nelikantaneuvottelun. Jälleen kerran uskon, että meidän valiokuntamme näkemys on se, että saamme eh, tämän mietinnön AFETille ja voimme sitten valmistella sitä heinäkuun täysistuntoa varten. A lot of work. Ja tässä on varmasti vielä eh, aika paljon työtä vielä, kun ajatellaan erityisesti varainhoitoasetusta. Ja joka tapauksessa se tulee tänne valiokuntaan vielä syksyllä käsiteltäväksi. Kiitokset. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Strava Gressle. Regen. Kiitos. Haluaisin reagoida siihen, että kollega Kalfin tässä tavallaan ajan tasaisti tämän vanhaa luonnosta, koska nythän meillä on tässä tämä vanha luonnos, joka, johon meidän pitäisi tehdä tarkistuksen hyvä kollega Kalfin. Tämä on mielestäni hyvin hankala menettely meille kaikille. Olisi paljon parempi, että te itse ottaisitte huomioon eiliset kehityskulut, koska tämä, mitä meillä tässä pöydällä on, ei vie meitä eteenpäin. Me joudumme vain tekemään ihan turhaa työtä. Joten pyytäisin todellakin, että te itse vetäisitte tämän <laughs> vielä takaisin ja ajantasaistaisitte sen koska muuten me teemme itsemme naurettaviksi budjettivalvontavaliokuntana. Ei meidän pitäisi tässä nyt mitään muuta tehdä. Teidän pitäisi ottaa mukaan nämä uudet muutokset eilisten tapahtumien valossa. Tässä on muutamia asioita, jotka pitäisi muuttaa, mutta muilta osin se voisi sitten olla tällainen. Budjettivalvontavaliokuntana meidän täytyy huolehtia tietystä muutoksista, mitä tulee äh, tähän, mutta äh, ja perjantaina, kun oli takaraja, ei meidän näin pitäisi toimia. Kaikissa valiokunnissa, jossa olen ollut tänään tämä on jo kolmas valiokunta, jossa käsitellään ulkosuhdehallintoa, niin kaikissa valiokunnissa on sanottu, että tämä pitäisi jättää ryhmien päätettäväksi, että hyväksytäänkö tai äänestetäänkö Brokin mietinnöstä jo heinäkuussa. Ja jos näin, niin sitten sen pohjalta toimitaan. Joten minä todellakin vastustaisin sitä, että me kaikki lähdemme tässä tällaisen vanhan asiakirjan pohjalta, jossa on kuitenkin erittäin tärkeitä asioita. Meidän valiokuntamme kannalta, että te itse tämän työstäisitte ja muuttaisitte. Koska eihän, tämä, eihän tässä ole mukana edes kaikkea sitä, mistä on neuvoteltu. Joten olkaa ystävällinen, tämä johtaa vain kaaukseen ja, ja sihteeristö joutuu tekemään ylimääräistä työtä ja, ja, ja käännöt, kääntäjät ja kaikki. Meidän pitäisi pyrkiä sellaiseen menettelytapaan, jossa – me otamme esiin ne tärkeät asiat, jotka ovat meidän valiokuntamme kannalta tärkeitä, esimerkiksi kohta 3.4, jossa on äh, kysymys äh, siitä, millä tavalla, miten jaetaan esimerkiksi toimivaltuudet äh, komission kesken ja muuten. Joten todellakin pyytäisin, että me pyrkisimme budjettivalvontavaliokuntana hyvin selkeään ja, ja, ja selvään menettelyyn niin, että me itsekin tiedämme, missä mennään. Grazie, onorevole Geijer. Kiitoksia sitten edustaja Geijer. Kiitoksia lisäkysymys teille. Juuri kerroitte, että päätös pisäytyi, jos ymmärsin oikein, 12. heinäkuuta, hyvä puheenjohtaja, nyt ollaan vähän kiperässä tilanteessa, koska toisaalta täytyy valmistella menettelytapa, joka on epävarma sekin, ja toisaalta saada nämä määräajat hallintaan. Tämä haaste, haaste on ymmärtänyt sillä tavalla, että meillä on, ovat mahdolliset oikeus, oikeudelliset puitteet, Ulkoisia häirinnän neljä osapuolta ovat tästä sopineet ja nämä oikeuspuitteet eivät rajoita parlamentin päätösvaltaa. Ja sitten mitä täytyy tehdä rahoitusasetukselle, lisätalousarviolle ja henkilöstösäännöllä, mitä täytyy tehdä. Tässä ei oteta meiltä päätösvaltaa pois. Jos oikein, olen oikein ymmärtänyt, se tarkoittaisi sitä, että meidän täytyy valmistautua siihen, että me oikea-aikaisesti koko puuna annamme lausuntomme POK-mietinnöstä. Jos on kuitenkin sanonut oikeaa tietoa, niin sitten 12. heinäkuuta olisi siihen liian myöhä. Koska sitten viimeisellä täysistuntoviikolla heinäkuussa se pitäisi tapahtua. Sitten, jos näin on, niin sitten kysymys, että miten menettelytavan kanssa toimitaan. Herra Kalfin jotain tässä jo työstänyt hyvistä syistä. Emme halua sitä käsitellä viimeisessä talossa, koska sanotaan, että ennen kuin kaikki asiat ovat pöydällä, emme halua aloittaa. Joten kysymys tässä on tietysti se, että viidettä paperista ja siitä, mitä juuri meille on jaettu – Voidaanko tästä tehdä konsolidoitu versio, jonka sitten voisimme perjantaihin mennessä todellakin tehdä tarkistuksia? Se on sitten menettelytapa, johon Kalfin voisi itse tarttua muuttaakseen tiettyjä asioita. Ja sitten koordinaattoreina olemme tätä oikeastaan harjoitelleet tässä valiokunnassa. Jos halutaan, niin saadaan se aika nopeasti sovittua nämä asiat ja näistä kohdista sitten voidaan tehdä tarpeen vaatiessa yhteisiä tarkistuksia. Ensimmäinen kysymys on se, näinkö tämän oikein, että mitä tulee 12. heinäkuuta asiaan. Ja toinen kysymys koskee meitä kaikkien valiokunnassa. Että jos tämä konsolidoitu versio voidaan tehdä, Tämä näyttäisi olevan enemmänkin copy-paste enemmän kuin poliittista harkintaa, niin eikö sitten olisi mahdollista saada aika nopeasti konsolidoitu versio, josta sitten voisimme sopia? Allora. Grazie, onorevole Ripeto mm, quello che ho detto prima. Uh, un'ora prima... Toistan sen, mitä sanoin jo aiemmin. Siis sain tällaisen muistioon sihteeristöltä tai tällaisen tiedonannon, että kun Madridissa saatiin sopu aikaan eilen, niin parlamentin AFET-valiokunta sen johdosta tekee päätöksen juuri tässä asiassa 14. heinäkuuta. Se tarkoittaa, että muiden valiokuntien lausunnot täytyy valmistella aiemmin. Sihteeristön tiedon mukaan tämä päivämäärä olisi juuri 12. heinäkuuta. Ja sihteeristö ehdotti, että jo lausunto olisi valmis 12. heinäkuuta, niin määräaikatarkistukset täytyy laittaa tämän viikon perjantaille kello 12. Tietysti me tässä teemme päätöksen siitä, mitä, mitä, mikä meidän tapa on, koska kuten kerroin, että meillä vähän, on vähän aikaa. Joten nyt meidän täytyy päättää, että mitä tehdään. Täytyy harkita näitä päivämääriä, joista meillä on kerrottu, ja tehdä se päätös tänään. Budjettivaliokunnassa äh, ei annettu mitään takarajaa tarkistuksille. Miksi meidän pitää nyt äh, tästä toimia toisella tavalla? Mutta koko menettelytapa on ihan väärä. Se, meidän pitää sanoa selkeästi eikä lähteä mukaan tähän koko hommaan. Okei, voidaan toimia nopeasti, mutta minun mielestäni tämä koko juttu aiheuttaa meille todella paljon työtä. Ei tässä ole pelkkä copy-paste-menettelystä. Tässä on 32 sivua. Ja tämä ehdotus, kuten viimeksikin sanoin, tämä pitää kokonaan työstää, koska se ei ollut silloinkaan ajantasainen, eikä se nyt varsinkaan ole sitä. Joten eh, meidän täytyy vielä saada tähän eh, tämä painopiste. Tässä on kysymys vastuuvapaudesta ja budjetin valvonnasta. Joten eh, kollega Kalfin, voisiko toimia tämän vaikka, vaikkapa englanninkielisen, englanninkielisen version, joka olisi ajan tasoinen ja silloin minä voin heti katsoa, mitä siihen haluan tai en halua, ja sillä tavalla homma on hoidettu. Mutta jos minä tämän pohjalta lähden toimimaan, niin silloin minun pitää tehdä tähän 30 tarkistusta. Ja miksi? Joten eihän tämä, tässä on nyt kysymys menettelytavasta, jonka me halusimme välttää alusta alkaen. Me sanoimme tämän silloin heti, että me emme halua lähteä tällaiseen menettelyyn. Meidän täytyy ensinnäkin tietää ulkosuudenhallinnon, esimerkiksi budjetin, hallintobudjetin suuruuden ja niin edelleen. Miten paljon eri kohdat maksavat, kuinka paljon hallinnollista budjettia ynnä muuta. Emme me tiedä tätäkään, eikä kollega Kalfinkaan. Ei tämä nyt ole niin, että parlamentti tätä lähtee blokkaamaan. Kyllä minä haluan tässä eteenpäin, mutta ennen sitä haluan, että muutama asia selvitetään – ja haluan kunnolliset neuvotteluperustat. Ja, ja kollega Kalfin voi ottaa esiin tämän kohdan 3.4, jossa minun mielestäni on, on väärinkäsitys, ja jos hän sen sieltä poistaa, niin sillä pääsemme jo jonkin verran eteenpäin, koska varainhoitoasetukseenhan me voimme myös muuttaa asioita. Mutta tällä tavalla me voisimme säästää älytöntä työtä. Ja tänä päivänä budjettivaliokunnassa, kun puhuimme tästä, niin emme antaneet mitään tarkistusten takarajaa, vaan päätimme, että asiasta puhutaan poliittisissa ryhmissä ja sitten katsotaan, mitä tehdään, koska Strasbourgissa meidän täytyy järjestää ylimääräinen kokous ja äänestää Kalfinin ehdotuksesta, mutta se menee sitten kyllä nopsasti. Onorevole Gressele, se ho capito bene, quindi la sua proposta è di... Jos ymmärsin teidät oikein, niin te ehdotatte, että ei vielä määrätä määräaikaa, josta sihteeristä puhui, vaan odotetaan poliittisten ryhmien ja budjettivaliokunnan kokousta. No, ymmärsinkö oikein? Altieri und schreibt den Namen. Niin, kollega Kalvin voisi ottaa budjettivaliokunnan ehdotuksen ja kirjoittaa oman nimensä sen alle siis tämän aamuinen paperi. Ja, olisin, eh, ja halusin vielä kollega Kaltieriltä, että hän sieltä poistaa jotain. Ja silloin me emme joudu tekemään mitään tarkistuksia, vaan eh, jos me nyt avaisimme eh, sitten määräajan tuolta pohjalta, niin se menisi sitten nopeammin. Jos kollega Kalvin itse ei tätä muuta, silloin meidän täytyy se muuttaa, silloin meidän kaikkien pitää tehdä paljon työtä, eikä se loppujen lopuksi tuo sitä, mitä me haluamme menettelytavallisesti. Me tarvitsemme ajantasaisen paperin eh, ja, ja tällaisen pohjan, ymmärrättekö? Tämä paperi on vanha, tämä on toukokuun puolesta välistä. Ja nyt on eh, uusi tilanne, uusia tapahtumia, jos ei sihteeristö tätä voi sopeuttaa, niin silloin meidän täytyy tehdä nämä tarkistukset ja se tulee maksamaan todella paljon työtä. Minäkin aina välillä haluan olla mielelläni laiska. Vorsitzender, okay. Sie können, wenn die Fraktion beschließt... Puheenjohtaja, jos ryhmät niin päättävät, että, ensi, että heinäkuussa äänestetään, silloin me voimme välittömästi avata ensi viikolla Kalvinin mietintöön tarkistusten jättä aika vaikka vuorokaudeksi ja sitten käsitellään asia Strasbourgissa. Kalfin, prego.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 meidän täytyy ne vain hyväksyä se menettelytapa, joka meidän valiokuntaamme tässä nyt kiinnostaa. Olen samaa mieltä Rova Grislin kanssa, että tämä asiakirja ei ota huomioon näitä viimeisimpiä sopimuksia, mutta olen sitä mieltä, että meidän pitää itse asiassa mennä pidemmälle kuin nämä viimeiset sopimukset, koska en ole ihan täysin tyytyväinen meidän näkemyksemme mukaan siihen, mitä eilen sovittiin, niin että joka tapauksessa meidän täytyy nyt hiukan ennakoida kenties täällä valiokunnassa sitä, mitä nyt on tehty. Mutta jos nyt sitten ehdotamme, että että tai teemme tämän mietinnön. Minä voin sen helpostikin laatia tässä päivän aikana niin silloin tarvitsemme lisää aikaa kieliversioille ja sitten tarvitsemme vielä toisen valiokuntakokouksen ja sitten tarvitsemme vielä aikaa tarkistuksille ja sitten tarvitsemme vielä valiokuntakokouksen, jotta voisimme hyväksyä lopullisen version ja pelkään pahoin, että tuo mietintö sitten menee ilman meidän lausuntoamme täysistuntoon, jos näin teemme ja minä kerroin jo teille, että tässä hän ei tietenkään mainita näitä viimeisimpiä kehityksiä. Ehdotan, että lähdetään tekemään tarkistuksia, koska muutoin tästä tulee todella, todella pitkä tästä menettelystä. Das ich nicht, weil dann hätte der im Haus... En usko, en usko, koska silloin budjettivaliokunnan kollegalla olisi sama ongelma. Joten teemme tässä tällaiset tavallaan tarjouksen, että kääntäjät kääntävät kahdesta valiokunnasta saman version – Eli silloin se on vain yksi. Joten äh, siis tämä koskee budjettivaliokuntaa ihan samalla tavalla ja budjettivaliokunnassa päätettiin, että jos ryhmät päättävät äh, asiasta ensi viikolla, niin äänestämme viikon myöhemmin sitten Strasbourgissa. Ja jos ei, niin sitten meillä on joka tapauksessa enemmän aikaa. Minusta tämä menettelytapa on älytön. Se, että me valiokunnassa, että meillä on tällainen vanha versio, josta me tiedämme, että tilanne on ihan eri, niin en minä ole valmis tätä enää lähtemään muuttamaan. Piste! En, minä sanoin tästä jo aikaisemmin ja silloin minulle sanottiin, että on liian aikaista, nyt on liian myöhäistä. En minä ymmärrä tätä, että vanhaa versiota lähdetään muuttamaan tarkistusten avulla. En, en, en tajua. Potremmo anche uh, far sì, siccome um, quanto uh, comunicato... epävirallisesti voisimme, siis tästä sihteeristö on meille epävirallisesti kertonut, virallista tietoa ei ole, niin voisimme päättää, että henkilöt, jotka vastaavat kohdista 81 ja 10, täytyisi ottaa yhteys parlamentin työryhmään ja valmistelijoihin, esittelyihin muissa valiokunnissa, jotta voidaan katsoa, että mikä pelivara tässä on. Herra Liberacki, olkaa hyvä. Bardzo, panie przewodniczący, w zasadzie... Kiitoksia. Periaatteessa muotoilitte sen, johon minäkin pyrin. Se, mitä Rova Gressle ja mitä herra Gressle puhuvat, se minua hämmentää tässä. Jos yllä jotain sovittiin, Gressle tietää siitä, Karfin esittelijänä ei tiedä. Tämän valiokunnan jäseninä Nyt pitäisi äänestää tilanteessa, jossa ei ole ollenkaan kunnollista tietoa, joten haluaisin tukea tätä, että asianmukaiset edustajamme kohdassa 810 sopis, sopisivat keskenään tästä asiantilasta, jotta voisimme tietää, että mikä se asiantila tarkasti ottaen on nyt. Ei ole pelkästään budjetti, valiokunta tekemässä päätöstä, vaan myös meidän valiokuntamme on tässä mukana. Ja ymmärrän täällä, tässä Rova Gresslen perustelun, että on laiska ja haluaisi oikoteita. Minä tietysti arvostan myös laiskoja koska se ovat keksijöitä usein. He keksivät tällaisia asioita, milloin kuitenkin ovat rakaa fyysistä työtä, mutta silti näin ehdottaisin. Grazie. Andiamo a... Allora, se vogliamo andare avanti, potremmo sentire anche a questo punto il... Hyvä, ehkäpä kuuntelemme, mitä tästä on kerrottavana herra Paltsutiksella, joka on siis äh, vastaa lisätalousarviosta. Olkaa hyvä. Gerimi kolegos, iš tikrųjų galbūt man šiek tiek lengviau yra kalbėti dėl... Eh, minun ehdotukseni on kenties helpoin, kun ajatellaan lisätalousarviota, koska tässä on vain yksi summa, joka on 9 miljoonaa 500 000 euroa mm, 2010 vuodelle tämä summa jaetaan sitten kahteen eri kategoriaan. Ensiksi 8 miljoonaa 870 000, joka tulee jäsenvaltioiden lisärahoituksena suhteessa BKT. -hän. Ja sitten toinen osuus, loput verojen ja muiden tulojen ja myöskin eläkerahastojen muodossa. Ja siitä, mitä tässä nyt on jo mainittu, niin äh, minun lausuntoni ei millään lailla ole ristiriidassa äh, näiden äh, Rova Greslen ja herra Kalfinin mainitsemien seikkojen kanssa. Tästä olemme keskustelleet jo aiemminkin ja haluaisin nyt ihan lyhyesti vain mainita nämä asiat uudelleen. Meidän täytyy panna merkille se, että kaksi 2010 budjetissa on 1625 2625 lisää henkilöitä osittain komissiosta, osittain neuvostosta ja 100 uutta henkilöstön jäsentä palkataan. Hallinnolliset kulut tulevat komission budjetista rahoitettavaksi ja ensimmäinen tammikuuta 2011 ulkosuudenhallinnolla on sitten oma erillinen pääluokkansa, kuten sovimme, ja tämä on nyt yksi näistä keskeisimmistä säädöksissä. Tässä siis keskeisimmät aspektit, joista olemme jo aiemmin keskustelleet, ja äh, on siis taipeen, tarpeen vahvistaa parlamentin valvontaa ja sitä, kuinka ulkosuuden äh, toimia pannaan täytäntöön sekä valvontapolitiikkaa kaiken kaikkiaan. Ja toisekseen Tarvitaan myöskin uusi pääluokka budjettiin, jotta saataisiin hallinto toimimaan kunnolla ja erilliset hallinnolliset kulut ja sitten tilit tulevat komissiolta ja me tietysti parlamentaarista talousarvivalvontaa harjoitamme ja meillä on myöskin tämä vastuuvapausmenettely hallinnollisten kulujen osalta kuten komissionkin sitä sovelletaan, ja sitten on myöskin tarpeen vielä taata budjetin, äh, äh, budjetin neutraalius ja äh, välttää sitä, että ulkosuudenhallinto olisi jollain lailla päällekkäinen jotenkin muiden EU-instituutioiden kanssa. Tässä lienevät ne periaatteet tässä lausunnossa, jotka varmasti voisimme hyväksyä ja tämä asiakirja niin ja sitten voimme sopia näistä määräajoista, joista sitten varmasti vielä teemme sopimuksen. Grazie. Se non ci sono interventi su questo punto, pass- Kiitoksia. Jos tässä kohdassa ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on seuraava esittelijä, kollega Herzog henkilöstösääntö, herra Gajari, jos Herzog ei ole paikalla. Niin, edustaja Herzog on, ei ole paikalla. Minun on hieman vaikea häntä tässä edustaa, koska ihan juuri ennen kokousta vasta sain tämän hänen paperinsa käsiini. En ole siksi sitä voinut ulkoa opetella. Ja voin tässä nyt hieman sitten takellellen antaa tämä raporttini. Taust meidän valiokunnallemme on siis henkilöstösäännön muutos. Edustaja Herzog ensimmäisessä keskustelussa, jonka kävimme jo edellisessä kokouksessa, esitteli asian ja laati sen pohjalta asiakirjan, jossa otetaan esiin ne asiat, jotka ovat tärkeimpiä meidän valiokunnallemme, josta meidän on puhuttava. Nimittäin kysymys siitä, millä tavalla me sitoudutamme virkamiehiä, jotka palvelevat Euroopan unionia eri toimielimissä. Herzog otti mietintöluonnoksessaan tai asetti painopisteen niihin asioihin, jotka liittyvät tähän, eli selkeät vastuumäärittelyt niin, että vastuuvapaus ja muissa vastuukysymyksissä asiat on määritelty selkeästi ja millä tavalla lojaalisuus ja muut asiat toimivat eurooppalaisissa viroissa. Ja että rahoista on sitten selkeät vastuuhenkilöt. Toisekseen uusi kohta 4a johdantoosa henkilöstösääntöön, jossa painotetaan lojaalisuutta ja riippumattomuutta kaikkien Euroopan ulkosuhdehallinnon työntekijöiden joukossa. Ja että he eivät ole millään muotoa vastuullisia lähettävälle valtiolle, vaan lähinnä EUlle. Ja sitten vielä lopuksi vielä suuria poistoja, jotka liittyvät siihen, että tässä luonnoksessa oli, alun, oli hieman vääristäviä asioita liittyen esimerkiksi vastuukysymyksiin. Kuka on vastuussa, miten ollaan vastuussa, miten asioita käsitellään. Miten Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstö, mihinkä sen lojallisuus on kallellaan ja niin edelleen. Grazie. Eh, Kiitoksia. Herra Geier. Sitten. Kohdat 11.13 esittäneen pitäisi olla herra Revelini, mutta sihteeristön tiedon mukaan rouva Gressle esittelee nämä. Kohta 11. Neuvoston asetus 1605-2002 Euroopan yhteisen yleisen talousarvion sovittavat rahanhoitajasetuksen antaminen neuvoston asetuksen muuttaminen Euroopan julkisen rahanhoitajan osalta. Ordnung ist ja diejenige, die Rahoitusasetushan käsittää sen vain, mitä kokonaisrakennelmassa on harkittu. Se on tärkeä asia talousarvion valvonnalle, koska ainakin kolme asiaa täytyy ottaa huomioon. Ilman rahoitusasetusta artiklassa yksi, joka ottaa kaikki varannutasetuksen muutokset huomioon, niin ehdotan, että säännellään se kerran, ja tämä on tässä ulkosuhdehallinnon osalla, niin kaikki Lissabonin sopimuksen perustamat toimielimet täytyy ottaa tähän mukaan. Eurooppa-neuvosto, ulkosuhdehallinto, vaikka se ei ole sopimuksen mielessä instituutio. Herra Rivelinin kanssa. Kaikki pitää sanoa tässä yhdessä, koska Lissabonin taustalta tehdään se kerran. Se ei ole puheenjohtaja vastaan, neuvoston voijohtaja vastaan sodan julistusta näemme tässä tämän tarpeen tehdä tämä työ kerran. Sitten on tämä tärkeä tehtävä että tämä toimivaltuuksien asia, että kompetenssien sekoitus saadaan parhaaksi mahdolliseksi. Tässä on kyse siitä, kuka hallitsee kolmansissa maissa toteutettavien toimien rahoja. Siihen täytyy suhtautua kriittisesti, kriittisesti täytyy yrittää tehdä nämä EU-edustustot tilivelvollisiksi. Tässä pitäisi kirjoittaa tähän asetukseen se tarkoituksena, että niillä on tilivelvollisuus meitä kohtaan, mitä siellä tapahtuu. Komissio. Lahan on edustustojen toimista tehtävä vuosittainen kertomus Eli tässä kohdassa haluaisin, että jos haluamme, haluamme nähdä nämä vuosittaiset kertomukset, niin meillä on siis mahdollisuus nähdä, sitä vaadimme. Siinä on sellainen muoto, että nämä vuosiraportit myöskin äh, julkistetaan meille, jos haluamme. On tietysti delegaatioita, jotka hallinnovat suuria rahavaroja esimerkiksi kehitysavussa. Se olisi hyvä nähdä, ja jos haluan muistuttaa Afganistanin keskustelusta, niin siinä se edustusta olisi myöskin meille tärkeä keskustelukumppani. Ja nyt tämä säännöstö on meidän kannaltamme, ja haluan muistuttaa, että se on tärkeä meidän, meille television kannalta, ja sitä pitäisi laajasti tukea. Sitä pitäisi olla budjettikohtia yhdelle erityisedustajalle, ja neuvoston missio, niistä saadaan tarkat kustannukset, tarkemmin kuin tähän asti on ollut. Sitten EU-lähetystöistä ajattelen, että meidän täytyy myös harkita, että mitä mahdollisuuksia komissiolla on, jos ei ole viranhoitoon tyytyväinen. Niin nämä lähettiläthän ovat Ashtonin äh, alaisia. Tässä olen myös tekemässä tiettyjä kohtia, jotta saadaan, kun otetaan komission vaikutus lähettiläisiin, vaikka se siltä rahaa saavat. Mitä tulee sitten vastuukysymyksiin, täytyy vielä vahvittaa sitä, että jäsenvaltiot ottavat vastuun velvollisuuden. Se on tämä konkreettinen asia, että vastuu oli pelkästään paperilla. Täytyy tehdä todellakin vastuu tehtävissä olevaksi. Mikä vastuuvapaus oikeasti on? Se on ulkoasiaan ihmisille vaikea ymmärtää. Siinä parlamentilla on tällainen koulutustehtävä. Eli mitä tehdään sitten, jos tämä käytännöllinen eh, vastuuvapaus ei toimi, koska tämä kompetenssien jako on mitä on. Kaikkien täytyy vaatii, että tulevaisuudessa tämä asia täytyy olla myös. Henkilöstö on myös ongelma. Miten käsittelemme määräaikaisesti palkattuja, että ne olisivat säännelty niin, että voidaan todellakin valvonnasta puhua. Sitten olen todennut, että Minulla on tarkoituksena se, että Euroopan kehitysrahasto tulevaisuudessa budjetoidaan. Se on parlamentin vanha vaatimus, monta kertaa siitä on äänestetty. Olisi hienoa, jos se saataisiin kirjallisestikin tärkeä kohta. Haluaisin, että komissio ja sisäinen tarkastus komissio pitäisi saada tietty näkemys ERD. Operatiivinen johtaminen, operatiivinen budjetti, nämä asiat liittyvät yhteen. Zeitplan. Die Haushaltsordnung soll dann auch nach dem Willen der Außenpolitiker kommen, wenn der, der Rat seine Ratsverordnung. Neuvoston konsolidistukset itse päättänyt, se tarkoittaa, että ehkäpä heinäkuussa voisimme ensimmäisen luonnoksen esitellä ja sitten neuvoston päätöksen mukaan avata tämä määräaika sitten kun neuvosto on päättänyt. Tai sitten ensimmäinen käsittely tai toinen käsittely sitten siellä on niin tärkeää oikeastaan. on se tärkeää se, että tässä pääkohdassa saisi kollegoiden tuen. Täytäntöönpanomääräyksessä vielä teen töitä. Ja kysymys, että miten EU-lähettiläs, miten se täytyy muotoilla. Että hän on tietoinen siitä, että se on hyvin vastuullinen tehtävä tässä äh, ulkosuhdehallinnossa. Grazie ha trattato tutti e tre, tutti e tre i punti. Kiitoksia. Kai, puhuitteko kaikista kolmesta kohdasta nyt? 11, 12, 13. Also, danke, Entschuldigung. Anteeksi. Kohta 12. Äh, jatkan 13, jossa on kysymys varanhoitoasetuksen kolmivuotistarkastelusta. tarkastelusta Tämä äh, kolmivuotistarkastelu on aika tuore asia ja tämä on ehkäpä kaikkein äh, mielenkiintoisin asia, koska se antaa äh, aika paljon liikkumavaraa. Tämä on hyvin kunnianhimoinen. 180 artikla ja tämä recast, jonka he esittivät. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tämä recast, tämä uusi luonnos, niin edellisessä käsittelyssä hän komissio itse tämän laati ja me yritämme nyt oikeudellisen yksikön kanssa selvittää, että onko tämä todellakin uusi luonnos vai minkä verran meillä on tässä pelivaraa. Tästä pelivarassa äh, on kysymys myös siitä, miten Lissabonin sopimus vaikuttaa äh, varainhoitoasetukseen. Eli jos tämä on tällainen recast, niin silloin meillä ei ole paljonkaan äh, mahdollisuuksia vaikuttaa tähän Lissabonin osuus voidaan ottaa vain tähän ensimmäisen osan ja teen sen vasta lopuksi sen vuoksi, että tulen käyttämään sitä tavallaan panttivankina sen vuoksi, että meidän täytyy saada aikaan yksinkertaistamista varanhoitoasetukseen esimerkiksi tutkimuksen alalla. Joten loppujen lopuksi Lissabonin perusteella ei välttämättä tule suuria muutoksia, enkä voi sitä tehdä vielä. Kolme vuotistarkastelu tulee olemaan varmasti hyvin kunnianhimoinen asia. Me olemme vaatineet erilaista toimintaa. Artiklan 51 perustella yhteistyömenettelyä, niin että meillä on yhteinen mietintö budjetti- ja budjettivalvontavaliokunnassa. Varanhoitoasetus äh, minusta on sovelias juuri tähän menettelyyn niin, että tämä ei mene varainhoito, tai että tämä ei mene budjettivalvonnasta budjettilausunnolle ja niin edelleen, vaan että tämä voitaisiin äh, hoitaa yhdessä ja ottaa tämä yksi artikla äh, tavallaan samalla tavalla. Minusta artikla 51 äh, on tässä hyvä yhteistyölähtökohta niin, että päävastuuvaliokunnat voivat tehdä yhteistyötä eikä niiden tarvitse taistella keskenään. Kolmivuotistarkastelu todennäköisesti saadaan ensimmäiseen käsittelyyn mahdollisesti vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Me tulemme yrittämään sitä, että me saisimme sen mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Ja koskapa tässä on niin monista artikloista kysymys ja toimenpano säännöstä tullaan myös uudistamaan, joten tämä on aika iso juttu. Lissabonin kannalta ajattelin, että se saa odottaa kaikkein kauiten ensi kevääseen koska on hyvin paljon asioita, joita komission kanssa pitää selvittää. Ja meillä on äh, sopimus äh, myös äh, siitä, että me selvitämme ne asiat, joista ei ole ristiriitoja. Tältä näyttää nyt tällä hetkellä aikataulu. Minusta me olemme onnistuneet tässä pääsemään eteenpäin. Ähm, kollega Paron kanssa me teimme erittäin hyvää yhteistyötä. Hänestä on nyt tullut Slovenian valtiovarainministeri. Ja silloin me jo yritimme todellakin saada aikaan ja vaalia hyvää yhteistyötä. Ja minä uskon, että tämä kolmivuotistarkastelu on mahdollisuus, ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä varainhoitoasetuksesta helpommin käsiteltävä ja ymmärrettävä. Ja tulen keskittymään nimenomaan näihin tukiosuuksiin. Ja haluan, tai minun pitää tässä painostaa komissiota niin, että tämä varainhoitoasetuksen tarkastelu, siinä otetaan nämä erityisrahastot selkeästi esiin. Jokainen tällainen erityisrahasto, sillä se kirjoittaa omat varanhoitosääntönsä. Mutta nyt varanhoitoasetuksen haluaisin muuttaa tätä. Esimerkiksi mitä tulee etukäteisrahoituksen korkoihin, me olemme päättäneet, että etukäteisrahoituksen koroista voidaan luopua ja esimerkiksi tutkimuksen puiteohjelmassa sitten taas puolestaan sanotaan, että vastuu ihmisten täytyy myös huomioida nämä korot tämä etukäteisrahoituksen korkoasia on se, mitä on ehkäpä kaikkein eniten valitettu. Sen vuoksi olisi erittäin tärkeää, että komissio ottaisi tämän esiin. Minä olen itse asiassa vuosia jo jatkuvasti keskustellut tästä asiasta komission kanssa ja haluaisinkin kehottaa kaikkia toimimaan. Meidän täytyy nyt oikeastaan lopettaa tällainen oikeudellisten tekstien tarkistelu, jos me sitten kuitenkin muutamme niitä jossain muussa kohdassa. Direttore generale della DG Bilancio della Commissione Europea. Kiitoksia paljon. Nyt annan puheenvuoron herra Jean-Jeanille Euroopan unionin komissiosta. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä palaan joihinkin seikkoihin, jotka tässä mainittiin. Rova Grislen tuossa äskettäisessä puheessa Ensinnäkin, mitä tulee varanhoitoasetuksen muutosesitykseen sen jälkeen, kun tämä ulkosuudenhallintoasia on tullut ajankohtaiseksi, niin aivan oikein Rova Gressle muistutti komission ehdotuksesta, mitä tulee tarkastuslausumaan. Ja tämä on tietysti sellainen suuntaviiva, joka on selvästi komission esityksessään osoittama jonka myöskin ETKO pääosaston kollegat ovat esittäneet. Haluamme valvontaa siihen, kuinka nämä vastuut jaetaan yleisesti. Toinen huoli neuvoston osalta on se, että tätä ehdotusta heikennetään, koska koska kompastumme tällaiseen tuntemattomaan sanamuotoon, joka liittyy ulkosuudenhallinnon pääjohtajan tilanteeseen, ja joka siis heikentää meitä. Näin ollen me, meidän, me ymmärrämme parlamentin aikeen vahvistaa valvontaa ja tätä edustustyöpäälliköiden roolin roolia ja juuri tätä tarkastuslausumakysymystä. Mitä sitten tulee aikaisempien väliaikaisten virkamiesten vastuukysymyksiin. Olemme tässä aika syvällisesti tätä juridisesti analysoineet. Parlamentti on tätä asiaa tiedustellut ja meidän johtopäätöksemme on se, että säännöt, joita sovelletaan aikaisiin entisiin äh, väliaikaisiin viranomaisiin, äh, kansallisiin diplomaatteihin, jotka ovat olleet ulkosuudenhallinnon palveluksessa ja aikaisemmin työskennelleet sitten äh, kansallisissa edustustoissa, niin näiden pohjo- sääntöjen pohjalta, vaikkakin nämä henkilöt ovat lähteneet pois Euroopan unionin ulkosuhdehallinnosta, niin heidät voidaan kuitenkin asettaa vastuuseen. Ja tästä tämä on aivan ehdoton Tietysti kahdenvälisesti voimme antaa kaikki tiedot tästä asiasta Rouva Grislille, mutta tämä on aivan ehdoton sääntö. Mitä tulee sitten sisäiseen tarkastajaan, niin tässä on sellainen muotoilu, josta eilen, tai oikeastaan tämä oli parlamentin edustajan aloitteesta tehty, siis eilen tehtiin sopimus, ja kysymys on muotoilusta, joka mielestämme ei millään lailla poista sitä, että jossakin muissa puitteissa kuin tässä päätöksessä sovittaisiin tai valtuutettaisiin sisäinen tarkastaja sillä tavalla, että hän tulisi komissiosta päätösehdotuksen säädös, josta siis keskusteltiin eilen Madridissa Öö, niin tämä päätös öö, on öö, sellainen, jossa on mahdollisuus tehdä yhteistyötä, mutta tietysti yhteistyö on sitä helpompaa, jos tämä sisäinen tarkastaja, myöskin komission sisäinen tarkastaja, tämä ei tietenkään millään lailla sulje pois sitä mahdollisuutta, että sisäinen komission tarkastaja voisi myöskin näitä samoja palveluita tarjota. Sitten aikataulusta olen jo täällä parlamentissa äh, puhunut tästä asiasta ja korostanut sitä, että on hyvin tärkeää, että nämä päätökset tehdään nopeasti, jotta tämä hallinto äh, todella voi lähteä toimimaan mahdollisimman pian ja äh, jo syksyllä siis koska mm, äh, kyse on jo aika pitkästä ajasta. Ja muistutan, että kumppanimme kolmansissa maissa, jotka odottavat äh, tämän hallintoyksikön äh, perustamista ovat käyneet aika kärsimättömiksi ja tämä hallintoyksikön usko, uskottavuus on nyt kysymyksessä ja sen takia haluaisimme mahdollisimman nopeasti saada tämän ähm, toiminnan käyntiin ja että myös juridiset äh, perusteet olisivat täysin reilassa. Sitten pari sanaa vielä ähm, tästä kolmivuotistarkistuksesta. Ensinnäkin siitä, että tämä asia kolme, kolmen vuoden pohjalta tarkistetaan, että laaditaan uudelleen laadittu toisinto. Ja kysymys on siis muutosehdotuksesta. Äh, kysymys äh, ei ole ihan pelkästä uudelleenlaaditusta toisinnosta, joka ei vaatisi näiden tekstien muuttamista millään lailla. Ja tällöin tietysti olisi mahdollisuus jättää tarkastuksia hyvin vähäinen, mutta kun kyse on tästä, niin toistan, että kysymys on uudelleen tarkistamisesta. Ja meistä on aivan legitiimiä, että Euroopan parlamentti voi tämän menettelytavan puitteissa ne tarkistuksia, joista tietysti sitten oikean hetken tullen äh, komissio muodostamaan kantansa. Mitä tulee nyt sitten näihin suhteisiin toisaalta varan, yleisen varan, varanhoitoasetuksen välillä ja toisaalta sektorikohtaisten varanhoitoasetusten välillä, niin olen jo tästä asiasta puhunutkin ja äh, olen jo korostanut sitä, kuinka komissiossa me pidämme hyvin tärkeänä sitä, että toiminta johdonmukaisesti ja että äh, tämä yleinen varanhoitoasetus ja sektorikohtaiset varanhoitoasetukset ovat johdonmukaisia, joita siis tullaan ehdottamaan myöhemmin vielä tämän seuraavan, seuraavien ratusnäkymien menettelyn puitteissa ehdotetaan. Ja tietysti tähän liittyy paljon juridisia kysymyksiä ja budjettivaliokunnassa ja siellä vastuuhenkilöt ovat jo hyvin selvästi tätä asiaa kollegoiden selvittäneet ja kollegiossa tietysti tätä myöskin tarkastelemme, mutta tämä on hyvin selvä asia, jossa emme halua pitää mitään äh, salassa. Ja olemme siis äh, selvillä siitä, että on tarpeen noudattaa perusperiaatteita, jotka varainhoitoasetukseen on kirjattu. Ja äh, näin ollen budjettipääosastossa kun sektorikohtaiset säännöt on laadittu, niin toivomme, että ne ovat täysin samassa linjassa tuon varanhoitoasetuksen kanssa. Näin ollen se, mitä sanoin, niin se varmasti rauhoittaa Rova Gresliä ja myöskin muita valiokunnan jäseniä. Kiitokset. Grazie. Passiamo adesso all'altro punto. Kiitoksia paljon. Sitten seuraava kohta esityslistassa. Kyse on rakennerahastoista 2007-2013. joka, jossa esitellään nää, tämä selvitys ongelmista rakennerahastojen käytössä. Ja sen jälkeen Herra Liberatski. Thank you. Yeah. Um, I'm going to uh, briefly present a study to you that was uh, conducted Esittelen teille lyhyesti selvityksen. Kyse on rakennerahastoista ja tarkemmin sanoen jäsenvaltioiden vaikeuksista, joita ne ovat kokeneet, kun 2007-2013 järjestelmiä on perustettu ohjelma, tälle ohjelmointikaudelle. Lyhyesti neljä osa-aluetta, joita käsittelen tavoitteet, metodi, jota käytimme, ja sitten johtopäätökset ja suositukset. Meitä pyydettiin ensinnäkin arvioimaan jäsenvaltioiden vaikeuksia kriittisesti, mutta myös pyrkiä ratkaisuihin. Painotus on mahdollisesti tietysti koetuissa vaikeuksissa, niin meitä pyydettiin myös yksilöimään, että millä osa-alueella saattaisi olla mahdollisuuksia muutokseen ja parannuksiin rakennerahastojen käytössä ja hallinnossa tulevaisuudessa. Lyhyesti, että mikä, motivaatio, mikä on motivaatio, miksi tällainen selvitys hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevista vaikeuksista. Yksi syistä, tai joitakin syitä näihin huolenaiheisiin, jotka johtivat parlamentin komission selvitykseen, on se, jos tiedättehän eri operaatioiden ohjelmien hallinto- ja valvontajärjestelmien arviointi sujui hitaammin kuin ajateltiin. 2009 marraskuussa oli vain noin 75 prosenttia järjestelmästä hyväksytty. Tämä vaikutti myös maksuasteisiin jäsenvaltioille. Siinä jälleen, jos katsotaan maksuasteita 2009 vuoden lopussa, nähdään, että ne ovat verrattain alemmat, kun niitä verrataan aiempaan ohjelmointikauteen. 2002 aiemmalta ohjelmointikaudelta vuoden 2009, verrattuna siis kolmas vuosi ohjelmointikaudella, niin nähdään ihan aikamoinen ero maksuasteiden kehittymisessä. Miten menettelimme selvityksen aikaansaamisessa Komissio sai paljon dataa omista arvioinneistaan jäsenvaltioissa. Oli akateemista työtäkin tehty tällä alueella. Sitten toteutettiin kysely 40, 47 tilintarkastusviranomaisen kanssa, 47 vastasi kyselyyn 25 jäsenvaltiosta – Toteutettiin myös haastatteluita kuudessa jäsenvaltiossa. Bulgaria, Espanja, Ranska, Kreikka, Latvia ja Portugali olivat mukana. Tämä pieni vihreä kaavio näyttää, että aika hyvä vastausaste oli kyselyssä vähän 50 prosenttia kattaen 93 prosenttia jäsenvaltiosta ja noin 70 prosenttia koko avusta 2007-2013 kaudella. Mitkä pääkysymykset olimme, joita kyselyssä ja haastatteluissa kysyttiin? Mitkä ovat olleet kokemukset tähän mennessä sääntelykehyksestä? Ja mitkä ovat olleet kokemukset organisatorisesta uuden rakenteiden perustamisesta, mitkä ovat olleet kokemukset toimijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa ihmisresursseja, tarvitaan järjestelmien hoitamiseen, välineet, IT-järjestelmät, joita käytätte. Ja sitten yleisemmällä tasolla, oletteko sitä mieltä, että olisimme löytäneet tasapainon valvonnan ja sisällön tavoitteiden välillä. Sitten suositukset tulevalle ohjelmointikaudelle. Tuolla sisääntulon kohdalla on tämä dokumentti, joka esittelee yksityiskohtaisesti löydöksemme. Nyt voin antaa vain tällaisen pikakuvan päälöydöksistämme. Jos aloitetaan sääntelykehyksestä, siinä tulos on se, että noin 52 prosenttia vastaajista, viranomaisista kokivat vaikeuksia, pieniä tai suuria. 15 prosenttia, 15 prosentille vaikeudet tarkoittavat sitä, että tote- ohjelmien toteuttamisessa oli viivästyksiä. Pääsyy Vaikeuksille tässä yhteydessä, sääntelykehyksen yhteydessä, oli se huomio, että vaatimukset eivät ole tarpeeksi selkeitä, tai että on ehkä aukko ja 60 prosenttia vastaajistamme ottivat tämän esille. koskien organisatorisia järjestelyjä, valvonta- ja sertifiointiviranomaisilta eri alueilla, jotka katettiin. Tämä, tämä ainoa osa-alue, jossa oli enimmäkseen positiivista palautetta, 45 prosenttia suunnilleen, vain sanoivat, että oli ollut vaikeuksia. Ne liittyvät pääasiassa uusien instituutioiden perustamiseen. On mielenkiintoista nähdä, että esimerkiksi joka koskee intressikonflikteja, eturistiriitoja eri tavoitteiden välillä ei näytä olevan ongelmana tässä. Ehkä se perustuu siihen, että edellisellä kaudella kiinnitettiin erityistä huomiota asiaan. Sitten toimijat, resurssit, henkilökunnan määrä, joka on järjestelmien operointiin asetettu toimijoiden laatu. Tässä on jälleen enemmistö vastaajista, jotka, joilla huolenaiheita on. 40 prosenttia vastaajista. Heillä on ollut pieniä vaikeuksia, 18 prosenttia on ottanut esille suurempia vaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet toimeenpanoon tai maksujen edistymiseen. Eikö ole yllättävää, että pääsyynä tässä ovat vaikeudet henkilökunnan määrään liittyen. Melkein 70 prosenttia vastaista on huomannut, että henkilökunnan jäsenet ovat olleet ongelmana paljon. Haastattelussa tuli esille, että kun on tämä talouskriisi, niin on monissa hallinnoissa henkilökunnan palkkaamisen rajoituksia – kuitenkin vaatimukset implikoivat, että enemmän henkilökuntaa tarvitaan. Tässä pitäisi kiinnittää tähän huomiota. Sitten viestintä- ja kommunikointivälineet, joita on käytetty. Siinä oli negatiivisinta palautetta. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista pani merkille, että he ovat kokeneet, kokeneet vaikeuksia, no neljäsosa vakavia vaikeuksia ja pääsyy tässä on uusien tietojärjestelmien perustaminen. Kaikki tämä tieto raportissa tekee eron myös palautteen verran, joka on tullut vanhoista ja uusista jäsenvaltioista. Henkilökuntarajoituksasia vaikuttaa erityisesti uusiin jäsenvaltioihin. Sitten lopuksi johtopäätökset kysyimme ja tästä keskusteltiin haastatteluista, että ehkäpä tasapaino valvonnan ja sisällön välillä ei ole enää oikea. Ja tämä yleinen palaute, jota keskusteluissa saatiin, on se, että sääntelyvaatimukset tässä nykyisissä puitteissa ovat taipuvaisia menemään valvontajärjestelmän valvonnan puolelle ja se vie pois tilaa sisällöltä. Spesifit asiat, jotka tulivat esille hyvin vahvasti, ovat esimerkiksi, että edunsaajia koskevat finanssivalvontajärjestelmät ja on epäröintiä usein, että innovaatioprojekteihin lähdetään, koska pelätään niitä seurauksia, joita tämä, tällä olisi valvotaan. Jotta yleisellä tasolla 70 prosenttia vasteista oli sitä mieltä, että rakennerahastoissa täytyy arvioida vaatimuksen mukaisuuksia kuin että saadaan tavoitteen varsinaiset tavoitteet saavutettua. Melkein kaikki vastaajat ottivat esille vielä johtopäätöksenä, että, että näitä vaikeuksia käsiteltäisiin niin, että otetaan enemmän yksinkertaistamista, jotta voidaan helpottaa valtavirtaistampaa, virtaviivaisempaa hallintoa ja valvontaa. Tärkeää tässä yhteydessä on se, että ei pitäisi olla dramaattisia muutoksia – vaan pitäisi olla vaiheittaista muutosta luonteeltaan, koska paljon tämä järjestelmien perustaminen on vaatinut paljon energiaa, joten nyt pitää olla varovainen siinä, miten niitä parannetaan. Lopuksi millä alueella mitä alueita pitäisi käsitellä, pitäisi olla oikea-aikaisempaa ja tarkempaa tietoa säännöistä, että ne muutu ohjelman aikana. Keskitytään ettei enemmän petokseen kuin muodollisiin virheisiin. Tämä tuli selvästi esille. Sitten suositukset, asiat, joka tuli hyvin esille keskusteluissamme, on suhteellisuus. Yleisessä asetuksessa esimerkiksi on joitakin poikkeuksia, kun puhutaan vaatimuksista hyvin pienille ohjelmille, mutta kun katsotaan dataa ja pienten ohjelmien hallinnoitsijoiden kanssa puhuttiin, huomattiin, että vain hyvin pieni osa ohjelmista näistä poikkeuksista hyötyy. Tilinpito-ohjelmat esimerkiksi, jotka ovat tämän kynnyksen alla, pieni osa vain niistä hyötyy, kun taas on aika paljon pieniä ohjelmia, jotka eivät, koska ne eivät täytä toista vaatimusta 40 prosentin rahoituksesta. Sitten virtaviivaistaminen horisontaalisen tasovalvontajärjestelmien osalta tässä on tavoitteena, joka on enemmänkin jäsenvaltioille. Tässä on se vaikutelma, että on paljon päällekkäistä työtä, vaikka yleisasetus tekee selvän eron eri tehtävien välillä. Sertifiointi, valvonta, tilintarkastus, Eli tässä on tullut osittain valvonnan päällekkäisyyttä, erityisesti jos jäsenvaltioilla nämä eri toimet ovat eri tasoilla. Esimerkiksi tilintarkastustaso on, on vain keskushallinnossa, kun taas osa hallinnosta toimii myös aluetasolla. Ja erityisiä komplikaatioita on alueellisissa yhteistyöohjelmissa, jossa on tiettyjä skenaarioita, joissa viranomaiset ovat eri Alkoitu eri jäsenvaltioihin. Toinen alue, jota olemme kehittäneet raportissa, on virtaviivastaminen vertikaalisesti. Me paljon kerrottiin paljon, että kokemukset tilintarkastuksen kanssa osoittavat, että paljon tilintarkastustyötä on, joka käsittelevät samoja asioita eri ohjelmissa. Ehkäpä on mahdollisuus virtaviivaistaa tätä enemmän – oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Vuosikertomuksesta nähtiin, että on valtavia missioita jäsenvaltioihin joka vuosi. Viime vuonna taisi olla 900 missiota. Kysyttiin, että miten paljon näistä ovat yhteisiä missioita jäsenvaltioiden kanssa. alueellisten tai kansallisten tilien tarkastusviranomaisten kanssa, niin tässä on rajoitettua toimintaa, pilotti, toimintaa on meneillään yhteisistä tarkastusmissioista Tsekin tasavallassa, Hollannissa, Tanskassa tai tänään olla, mutta paljon alueellisia jäsenvaltion tilintarkastusviranomaisia, kun niiden raportteja lukee, niin asettaa kysymyksen, että miksei paljon tätä ole enemmän. Eikö tätä voida voimaperäistää että saadaan enemmän yhteistyötä. Sitten lopuksi, miten parannuksia saataisiin aikaan. Parlamentti on tuonutkin jo esille, että tämä olemassa oleva yksinkertaistaminen 2009 tai tälle vuodelle, niitä ole tehty niiden osalta ei ole ollut systemaattista vaikutusten arviointia. Tietysti konsultointia on ollut, mutta ehkäpä tätä voidaan vieläkin iten tehdä intensiivisemmäksi. Toisen selvityksen yhteydessä kysyttiin tarkastusviranomaisilta kokemuksistaan konsultoinneista. Kolmasosa sanoi, että kyllä meitä on konsultoitu ja näkemyksemme on otettu huomioon niin enemmistö kuitenkin oli sitä mieltä, että heitä ei ole joku konsultoitu tai heidän mielipiteitään ei ole otettu huomioon siinä, mitä on yksinkertaistukseksi ehdotettu. Kiitoksia. Grazie. La parola all'onorevole Liberaschi, prego. Sitten kollega Liberaschi. President. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi syytä tähän selvitykseen. Ensimmäinen on se, tämä raha, EU-varojen käyttöaste ja sitten virheaste. Tästä selvityksestä saamme tietää, että käyttöaste rahoitusnäkymien puolissa välissä Käyttöaste 20 prosenttia, 50 prosenttia ajasta mennyt. Ja sitten tällä ohjelmointikaudella 12 prosenttia saman ajan jälkeen. Eli edellisiltä edelliseltä kaudelta siis hyvä kokemus, mutta se ei toistunut tällä kaudella. Tietysti syytä saattaa etsiä talouskriisistä, ja valtioiden budjettivaikeuksista, ja samaan aikaan meillä on kuva siitä, että tästä voi tulla tällainen kumuloituva vaikutus rajoitusnäkymien tai rajoituskauden loppu. Sitten virheaste 12 prosenttia sillä virheasteella, joka meitä huolestuttaa, siis 11 prosenttia. Hyvä uutinen, joka tästä voidaan lukea. Vuonna 2009 oli parannusta vuoteen 2008 verrattuna. raportissakin kiinnitetään huomiota siihen, että siellä on se, mitä paljon halusimme, että matala virheaste ja oikeasuhtainen varojen käyttö verrattuna ajan kulkuun ja sitten se, että saavutettaisiin tavoitteet. Haluaisin tätä teesiä painottaa, että Paljon ponnistuksia laitetaan tähän valvontaosaan, tarkastusosaan ja joskus näköpiiristä häviää se tavoite, joihin määrärahat on annettu. Haluaisin selkeästi omalta puoleltani painottaa. Komission vastuu on olla tämä organisoija niin, että tavoitteet saavutetaan. Niin, että tietysti varoja hallitaan järkevästi. Tavoitteiden saavuttamista ei kuitenkaan voi korvata jatkuvalla valvonnalla. No sitten suositukset tulevaisuuteen. Neljä tällaista pääaluetta on näille suosituksille. Siellä missä tyy- tyytymättömyyden aste on 14 prosenttia tai enemmän. Kaikki nämä neljä pääsuositusta. Niissä on se piirre, että periaatteessa ne eivät vaadi lisärahoitusta. Ne vaativat sitä, että korjataan asioita instituution tasolla, sääntelyjen parantamista, yksityiskohtaisesti määritellyt säännöt ja viestintä jäsenvaltioiden edunsaajien komission välillä, sen parantaminen. Eli ne, siinä vaaditaan yksinkertaisesti hyvää työtä, joka on läpi ajateltua kaikkien osapuolten osalta. Koko puna esitämme kysymyksen, että järjestelmä vaatii radikaalia muutosta uudelleen rakentamista. Vastaus, jonka tähän löydämme, joka minua henkilökohtaisesti tyydyttää, on seuraava. 33 prosenttia vastaajista tukee käsitettä, joka koskee siis näitä pitkällä meneviä muutoksia. Eli loput ovat sitä mieltä, että tämä järjestelmä voi toimia. Se ei vaadi pitkälle meneviä radikaaleja muutoksia, vaan tällaista justeeraamista, hienosäätöä, parempaa viestintää, henkilökunnan täydentämistä eli yhteistyötä komission jäsenvaltioiden ja edunsaajien välillä. Sitten kun otetaan huomioon tavoite, jonka asetimme, että miten paljon tietoa on saatu, niin voidaan sanoa, että tämä on selvitys, joka ensinnäkin antaa vastauksen kysymykseen, jota odotimmekin, ja sitten se on rehellisesti laadittu ja Haluaisin kiittää tästä ja ehdotan, että otamme tämän vastaan positiivisesti ja haluaisin tässä laatioita ja heidän työntekijöitään kiittää. Kiitoksia. Grazie. Onorevole Gressle. Puheenjohtaja, kiitoksia. Rova Gressle. Kiitokset. Tämä on hieno tutkimus, mutta olen tässä hieman kuitenkin hämilläni meillä on eh, niin paljon ihmisiä, joiden tulee toimeenpanna EU-lainsäädäntöä, mutta he eivät ymmärrä sitä. Miten se voi olla mahdollista? Tässä sanotaan, että EU-lainsäädäntö ei, sitä ei pidetä eh, tarpeeksi selkeänä, tai että siinä on, eh, on aukkoja. Oletteko te pyrkineet selvittämään sitä, että löydettäisiin tällaisia eri virheryhmiä sitten sivulla 32, taulukko 11. Meillä tämä epäsäännöllisyyksien ja petosten määrä on vähentynyt, mutta summien määrä on kasvanut. Joten enemmän asioita tehdään oikein, mutta sitten taas virheiden kohdalla summat ovat suurempia. Ei ainoastaan kehitysrahaston kannalta, vaan muiden kohdalla. Ja sitten lopuksi, mitä nyt tehdään. Viisi vuotta olen ollut budjettivalvonta valiokunnassa ja kuunnellut viisi vuotta rakennerahastojen valituksia. Mikä olisi nyt parasta? Minkä meidän pitäisi ryhtyä, niin että voisimme helpottaa tilannetta? Grazie. Onorevole Geijer. Kiitoksia sitten herra Geijer. Danke, president. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minulla on myös jokinen ongelma tämän tutkimuksen tulkinnan suhteen. Me olemme kaikki täällä sitä mieltä, että rakennerahastot huolet on yksi kaikkein tärkein väline, mikä Euroopan unionilla on tavallaan tasapainon ylläpitämiseksi ja saavuttamiseksi rakennerahastoja hoidetaan tällaisen jaetun hallinnon kautta. Me tiedämme tilintarkastustuomioistuimen raportin perusteella, että virhemarginaali on liian suuri ja että virheet syntyvät lähinnä ennen kaikkea jäsenvaltioiden tasolla. Nyt herra Blummaier, teidän laitoksenne on esittänyt kysymyksiä jäsenvaltioille. Nämä tiedot menevät ehkäpä syvemmälle. Ja näitä ehkäpä, minä tulkitsen tätä nyt liikaa, mutta haluan kuitenkin esittää tämän kysymyksen. En tunne koko maailmassa ketään viranomaista, joka olisi innoissaan uusista säännöistä. Jokainen viranomainen tulee sanomaan, että okei, hienoa, nyt saan paremmin toimivan järjestelmän. Ei, vaan jokainen viranomainen sanoo, että herra isä, mitä tuolla Brysselissä taas keitetään soppaa. Joten tämä liittyy ö, tavallaan siihen tehokkuuteen, joka tarkoittaa sitä, että hallinnot ö, ovat tulleet siihen lopputulokseen, että lisäsäännöt kuormittaisi heitä ja että jokainen säännön muutos tullaan aina katsomaan kuormituksena eikä parannuksena hallintojen taholta. Tämä suuri virhe marginaali on kuitenkin sellainen, että se heikentää unionia. Kun istuu täysistunnossa ja ja tilintarkastustuomioistuin esittelee raporttiansa, niin silloin euroskeptikot lähtevät välittömästi puhumaan petoksista ja niin edelleen. Ja sitten taas tämän parlamentin ei-euroskeptinen puoli on eri mieltä. Joten tarkoitetaanko tässä nyt sitä, että pitäisi keskittyä vain oma roolinsa. Ja jäsenvaltion kannalta ei välttämättä haluta tehdä niin paljon tarkastuksia. Jokainen tilintarkastustuomioistuimen jäsen sanoo parin viinilasin jälkeen, että on aika selvää, että jäsenvaltiot pitävät eurooppalaista rahaa omanaan. Että osa tästä kuuluu meille ja me saamme itse päättää, millä tavalla toimitaan. Ja kaikki valvonta Brysselin taholta, sitä pidetään kuormituksena. Joten periaatteessa pitäisikö meidän nyt sitten keskittyä petoksen vastaiseen taisteluun? Niin eh, silloin oikeastaan minua naurattaa vielä enemmän, puhun nyt sarkastisesti, millä innolla jäsenvaltiot seuraavat eh, Olafin toimintaa ja minä uskon, että tässä on lähinnä kysymys siitä, että myös jäsenvaltioiden pitäisi ottaa petoksen vastainen taistelu vakavasti. Minulla on sellainen olo, että tässä on tällainen Gordionin solmu, joka voidaan avata vaan, vain, jos nopeammin ja vakavammin puutumme yksinkertaistamiseen, koska sillä tavalla kykenemme yksinkertaistamaan tätä. Ja, ja jos tulee uusia sääntöjä, niin se ärsyttää heitä, mutta yksinkertaistaminen voi johtaa siihen, että valvonta muuttuu ja loppujen lopuksi sitten ehkäpä kaikki olisivat tyytyväisiä. Meidän täytyy katsoa, että virhemarginaali ei kasva, koska silloin me vain siirrämme ongelmat muualle. Minun kysymykseni, onko Miten te, te olette ymmärtäneet jäsenvaltioiden kannat? Eli siis se, että kaikki valvontayritykset Brysselin taholta koetaan kuormittavaksi. Onorevole Balcidis. Čekaj, herra Balcidis. Struktūriniai fondai labai sudėtingas Kiitosrakennerahastot ovat varsin monimutkainen tehtävä, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, joissa useita vuosia sitten ää, ähm, äh, jouduttiin tekemään asioita, joita ei ollut koskaan tehty aikaisemmin. Ja tämä hyvin lyhyessä ajassa, niin että on täysin luonnollista, että joillain osa-alueilla ja äh, jollain sektoreilla – oli tiedon päällekkäisyyttä, takaiskuja, paljon vaatimuksia, mutta tämä oli aivan välttämätön ajanjakso ja uskon, että on oikein hyvä, että nyt sitten siirrymme uuteen vaiheeseen, jossa olemme nyt pyrkineet sitten yksinkertaistamaan tätä koko toimitusta. Kiitokset kollega Liberatskille siitä, että tätä prosessia todella täytyy virtaviivaistaa ja pyrkiä löytämään ähm, sellaisia läpinäkyvämpiä ja tehokkaampia tapoja, kuinka nämä varat käytetään ja kuinka tämä sitten tehdään. No se on varsin mutkikas kysymys. On sanottu, että jäsenvaltioiden pitäisi olla mukana enemmän, mutta uskon, että se on aika vaikeaa, että jäsenvaltio lähtee yksinkertaistamaan menettelyjä, joita joista he tulevat sitten tulevaisuudessa olemaan vastuussa. Uskon, että meidän pitäisi lähteä käsittelemään asiaa toista kautta antamaan lisää vastuuta komissiolle tämän monimutkaisen tehtävän toimittamisessa, koska vain komissio, jolla on tietoa kaikkien jäsenvaltioiden ongelmista, voi tehdä ehdotuksia viiden tai seitsemän jäsenvaltion äh, yksinkertaistamistarpeista tiettyjen jäsenvaltioiden esimerkin pohjalta. Ja uskon, että tällä tavalla asiaa voitaisiin käsitellä ja komission rooli pitäisi olla paljon suurempi. Kiitos. Allora, stiamo in ritardo, do la parola per due minuti per le conclusioni. Koska olemme myöhässä, niin, herra Majorille vielä kaksi minuutin puheenvuoro. Thank you. Yeah. Um, instead of any sort of conclusions, I would just like to um, sort of try to... Johtopäätösten sijasta yritäisin nopeasti vastata näihin kolmeen kohtaan, jotka otitte esille. Rova Kresselille kysyitte lisää yksityiskohdista, niin yksityiskohtiahan on tässä selvityksessä jonkin verran lisää. Henkilökohtaisesti teen työtä sosiaalirahaston hallinnossa, joten on paljon ideoita asioista, jossa nämä, että eh, useammat yksityiskohtaiset auttaisivat voittoa tuottavat projektit, miten se lasketaan. Siitä on ollut pitkiä keskustelua monia osa-alueita, erityisesti kuluissa, että miten määritellään tietyt kulut, kun on ehkä mahdollisuus parantaa ohjeistusta heti alusta alkaen. Eri jäsenvaltiot, eri alueet ehkä tulkitsevat itse. Oli keskustelua niistä, kesti aika kauan ennen kuin konkreettisia suuntaviivoja oli käytössä. Ja varmistettiin, että oli yhteisymmärrys näistä asioista. Virheasteista sitten. Se on ehkä heikoin aspekti selvityksessä, meillä tietysti oli aikomus sanoa jotain järjestelmien tehokkuudesta, ei pelkästään maksuasteesta ja miten nopeasti raha itse asiassa edunsaajille menee, vaan myöskin ottaen huomioon toinen puoli, että olemmeko itse asiassa pystyneet vähentämään virheasteita uusien järjestelmien ansiosta. Ovatko uudet järjestelmät todistaneet arvonsa jo? Ehkäpä liian vähän aikaa on kulunut. Olafia pyysimme antamaan meille dataa, jota se antoikin meille, jonka avulla pystyimme vertaamaan ERDFn virheasteita aluekehitysrahaston. Mutta eh, olen epäileväinen, että johtopäätöksiä voi tehdä. Data ei oikeastaan mahdollistanut, että voisimme sanoa, että kyllä, järjestelmä toimii, on alhaisempi virheaste, mutta volyymikin on mennyt alas, mikä on syy siihen kun ajatellaan näitä merkittäviä viivästyksiä siinä, että saadaan nykyisellä ohjelmointikaudella asiat tai ohjelmat liikkeelle, ehkäpä vielä ei ole tarpeeksi tietoa järjestelmien toiminnasta. Ja tämä on varmaankin suurimman osan ihmisten mielipiteiden kanssa puhuimme. No sitten ihan viimeinen kohta. Emme yritä vähätellä tietenkään mitään asioita tässä. Ja on totta, myöskin omassa sen ohjelman hallinnossa, jossa minä työskentelen, niin kaikki muutokset keskipitkällä aikavälillä, pitkällä aikavälillä, vaikka ne parantaisivatkin tilannetta, niin tämä on se perusasenne, mutta paljon on maankäyttörakennerahastossa, jotka politiikan tavoitteista välittävät, jotka kamppailevat, jotta näitä tavoitteita voidaan tukea ja sanoa esimerkiksi, että tutkimus- ja innovoinnin äh, projektit saataisiin liikkeelle. Heidän täytyy keskittyä enemmän muihin asioihin, mutta he eivät pysty yrittämään tarpeellista aikaa tähän. Tiettyä vastustusta on dramaattisille muutoksille, mutta kuvittelisin, ainakin se vaikutelma meistä vielä tuli, kysely ei syvällistä näkemystä sallinut, mutta myöskin jotkut tilintarkastusviranomaisten esittämät mielipiteet koskevat pelkästään rastariutuun asioita, vaan avovastauksia, niin toivottiin lisää yksinkertaistavista. Ja tunnustettiin, että lisätehokkuus tietysti tapauksessa täytyy tulla jäsenvaltioista. tuli tarkoittaa mistä tahansa, niin se ottaa meitä päähän. L'ordine del giorno, rapporto speciale europeo della Corte dei Conti. Seuraava kohta esityslistalla. Eli Euroopan tilinkrastuomioistuimen erityiskertomus 18.2009 alueellisen taloudellisen yhdistymisen suunnatun ekoran tuen vaikuttavuus Itä- ja Länsi-Afrikassa. Kiitos. Esittelin Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että en voinut olla paikalla koko tätä kokousta, koska olen istunut ympäristövaliokunnassa koko päivän. Meillä on ollut siellä äänestyksiä ja minulla oli kysymys komissiolle, joten en voinut sieltä lähteä kesken. Tämä erikoisraportti tilintarkastustyömioistuimelta, sitä puhuttiin jo aikaisemmassa kokouksessa, tai ainakin Euroopan tilintarkastustuomioistuin sen esitteli. En voinut olla läsnä, koska olin sairas olen tässä nyt yrittänyt tässä työasiakirjassa käsitellä näitä tilintarkastustuomioistuimen suosituksia ja myös hieman tiukentaa niitä. Te tiedätte, että työasiakirjan tällaiset suositukset ja muut yleensä ovat asioita, joita otetaan huomioon myös vastuuvapauden myöntämisessä. Minä olen puhunut komission ja tilintarkastustuomioistuimen eh, edustajien kanssa. Vuoropuhelu on ollut eh, joustavaa ja sujuvaa ja ne vastaukset, jotka minä sain komissiolta, eh, olivat sellaisia, että alkuperäisistä suosituksista niin joitakin minä muutin. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus on yksi tilintarkastustuomioistuimen parempia kertomuksia kun lukee sen, niin on aika järkyttynyt siitä, mikä tilanne on tämän politiikan alueella. Tilanne on todellakin epätyydyttävä. Täytyy tehdä jotain, jotain on tehtävä liittyen alueellisten ja kansallisten ö, yhteistyöstrategioiden täydentävyydelle, jota komissio on tehnyt. Minä kohdassa kaksi pyydän komissiota ennen lokakuuta 2010 antamaan yksityiskohtaista informaatiota meidän valiokunnallemme niistä asioista, jotka ovat menneet vikaan ja mitä korjaavia toimenpiteitä on tehty. Niin jos me saamme tämän informaation lokakuussa 2010, silloin me voimme ottaa sen huomioon seuraavan vuoden vastuuvapauden käsittelyssä. Toinen asia, joka on hyvin selvä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa, on näiden eri alueellisten järjestöjen vastaanottomahdollisuus. Tästä tullaan tekemään tällainen väliarviointi alueellisista strategioista vuonna 2011 puolivälissä. Ja pyydän, että että komissio huomioisi näissäkin raporteissa ja arvioinneissaan sen, mitä tilintarkastustuomioistuin on sanonut. Ja samoin, että äh, nämä summat tarkistetaan, niitä voidaan tarkistaa alaspäin tai myös ylöspäin, mutta sen täytyy perustua tälle väliarvioinnille 2011. Erityisen äh, huolestuttavaa oli se, että tilintarkastustuomioistuimen useissa tutkimuksissa ei kyetty arvioimaan tiettyjä taloudellisia projekteja. Te löydätte ne tilintarkastustuomioistuimen raportista sivulta 40, liite 3. Tähän on varmasti hyvä syy, mutta minusta me emme voi antaa tilintarkastustuomioistuimen päätösten tai niellä niitä tuolla tavalla vain meidän täytyy saada tietää, mitä näissä projekteissa on tapahtunut niin, että nekin voidaan ottaa huomioon vastuuvapaudessa. Ja minusta olisi hyvä, että komissio ja Euroopan unioni olisi edustettuna kaikissa alueellisissa järjestöissä. Ja pyydänkin komissiolta joulukuun 2010 mennessä yksin yksityiskohtaista eh, selvitystä siitä, mitä tehdään. On aivan liian usein siis niin, että tilintarkastustuomioistuin tekee erittäin hyvän erityiskertomuksen, jossa on erittäin hyviä ehdotuksia ja se ei saa mitään seurantaa, vaan se jää vain paperille ja mitään eh, ei tehdä. Ja sen vuoksi olenkin nyt pyytänyt komissiota toimittamaan ennen joulukuun ensimmäistä päivää 2010 meille tällaisen seurantakertomuksen ja tässä suosituksessa kuusi kerron, mitä me odotamme komissiolta. Ja tätä pitäisi ehkäpä myös seurata sen vuoksi, että tällaiset erityiskertomukset päätyvät meidän valiokuntaamme, mutta niitä ei aina välttämättä seurata niissä elimissä parlamentissamme, jotka käsittelevät näitä ongelmia. Esimerkiksi parlamentin paritäärinen kokous ja esimerkiksi AKT-maat EU, niidenkin pitäisi kiinnittää huomiota tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen, erityisesti Afrikan edustajien samoin kuin myös Euroopan edustajien. Minusta parlamentaarinen kokous voisi olla tässä tällainen positiivinenkin kokemus ja se voisi huolehtia rakentavasta vuoropuhelusta ja huolehtia siitä, että tilanne Itä- ja Länsi-Afrikassa parantuisi, koska sen täytyy ehdottomasti olla tavoitteena, että nämä maat tekevät parempaa yhteistyötä, että ne, niiden taloudellinen integraatio olisi korkeammalla tasolla kuin nykynä. Joissain Afrikan osissa tämä tapahtuu paremmin kuin toisissa. Mutta suuri haaste tämä kuitenkin on. Nämä ovat minun suosituksiani ja olen avoin kaikille huomioille ja mahdollisille muutoksille Eihän tästä periaatteessa äänestetä ollenkaan, vaan se annetaan vain ensi vuoden vastuuvapaus esittelijälle, mutta toki voimme vielä muuttaa tässä keskustelun pohjalta asioita. Chiesto di intervenire per la commissione il direttore Quinz. Kiitoksia paljon. Nyt komission edustaja, olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Kiitokset puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Stasia siitä, että hän tapasi meidät ja hänellä laillaan Äh, uskon, että keskustelu on oikein hyödyllinen. Ensinnäkin haluan vakuuttaa teille kaikille, että pidämme tiltakatsotustuomioistuimen raportin löydöksiä ja nyt näitä tämän erityiskertomuksen suosituksia oikein vakavana asiana. Ja olemme jo aloittaneet äh, näiden molempien alueiden seurannan Olemme edistyneet hyvin Itä-Afrikassa. Rohkaisen eri alueellisia järjestöjä tehdä tiivimpää yhteistyötä ja parantaa koordinaatiota. Ja äskettäin olemme myöskin aloittaneet uuden apuvaiheen eh, heidän avustamisekseen ja tämä on jo johtanut täytäntöpanon paranemisessa Itä-Afrikassa. Valitettavasti Länsi-Afrikassa tilanne ei ole yhtä rohkaiseva. Siellä meidän täytyy priorisoida toimintaamme erityisesti kun kysymys on vaikuttavuudesta ja vähäisestä toimeenpanoasteesta. Tämä tulee näihin esittelen suosituksiin, ensinnäkin voin vahvistaa sen, että kohdassa kahti, kuten on siis siinä vaadittu, että komissio aikoo tänne tulla takaisin tänne valiokuntaan lokakuussa selittämään, mitä aiomme tehdä lisää näiden alueellisten kansallisten ohjelmien täydentämiseksi kohtaan kolme. Haluan vahvistaa sen, että alueellisten ohjelmien väliarvioinnissa ensi vuonna myöskin tarkastellaan suoritusta ja vastaanottokykyä ja että on mahdollista, että summia myöskin syynnetään ulosta, ylöstä alaspäin edistymisen mukaisesti. Kohtaan neljä komissio tekee lokakuussa Öö, niiden öö, tietojen osalta uudelleenselvityksen niiden tietojen osalta, joista tilintarkastustoimistoon on voinut antaa lausuntoja. kohtaan kuusi olemme nyt Djiboutin öö, edustustoa vahvistaneet siellä nyt edustustopäällikkö ryhtyy suhteisiin kansan alueellisen ikat järjestön kanssa ja kaikilla Itä-Afrikan edustustoilla on nyt omat päällikköjen residenssit. Myös kohtaan kuusi voin vahvistaa sen, että komissio tekee vielä tälle valiokunnalle joulukuun alussa äh, seurannasta yksityiskohtaisen äh, raportin sen osalta, kuin meillä näitä suosituksia on tehty. Ja lopuksi vielä haluan vahvistaa sen, että me otamme nämä suositukset todella vakavasti. Kiitos. Grazie. Se non ci sono altri interventi. Kiitoksia paljon, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Mennään seuraavaan kohtaan esityslistassa. Tutkimuspuitteohjelmien täytäntöpanon yksinkertaistaminen Rova Gressle. Haluaisin kollegasta asiaa kiittää. Ja se, mitä komission edustaja nyt sanoi, on jo hämmästyttävää. Joskus tässä ajattelee, että kun Galileo se pyörii sittenkin selvityksen ottaa, niin olin hämmästynyt tästä yhteistyön puutteesta ja sen vuoksi tämä liittyy myös tähän ulkoisia, hallintoon, jossa ja tätä, tätä täytyy tarkkailla paljon tarkemmin, niin tehdäänkin. Ja kun otetaan tämä uusi organisaatio huomioon, niin olen siinä mielessä pessimistinen. Minulla olisi pyyntö. Tarvitaan yleiskatsaus, että miten paljon lähetystöt tuota Afrikassa käyttävät määrärahoja kehitysyhteistyövaroista, miten paljon sitä on budjettitukea ja miten paljon muita määrärahoja. Tämä minua kiinnostaisi, koska minun täytyy miettiä tässä jo, että mitkä lähetystöt ovat erityisesti sydäntämme lähellä. Grazie a lei. Semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro della ricerca, onorevole Patriciello il relatore, prego. Sitten tutkimuspuiteohjelmien täytäntöpano yksinkertaistaminen. Herra Patriciello, olkaa hyvä. Parola ringrazio l'onorevole Cressi per avermi. Kiitokset puheenjohtaja siitä, että olen saanut tämän mietintöluonnoksen tehtäväkseni. Niin tiedätte, että tutkimus ja innovaatio ovat tämän eurooppalaisen 2020 strategian kulmakiviä. Kevät neuvosto hyväksyi tämän aloitteen eh, sellaista Euroopan varten, jossa innovaatio ja tutkimus ovat keskeisellä sijalla, mutta kysymys on myöskin innovaatiounionista ja meidän täytyy löytää todella sellaiset prioriteetit, joilla voidaan myöskin parantaa puiteolosuhteita tutkimusta silmällä pitäen EU-ssa. Jos haluamme, että tämä aloite johtaa todellisiin tuloksiin Euroopan unionissa, niin uskon, että meidän täytyy todella pyrkiä houkuttelemaan enemmän Ähm, yrityksiä ja äh, muita äh, tekijöitä, yliopistoja ja myöskin innovaatiotekijöitä tänne Eurooppaan. Ja komissio, valiokuntamme itse asiassa pyytää tämän äh, Euroopan tutkimusohjelman yksinkertaistamista kahden konkreettisen toiminnan pohjalta. Seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa pyritään yksinkertaistamaan asioita ja tällä tavalla on voitu myöskin avustusten osalta lyhentää hankkeiden rahoitusaikoja ja myöskin parantaa hankkeiden toimintaa kaiken kaikkiaan. Mutta muistutan, että olemme jo todenneet, että vielä toiminta on liian monimutkaista ja että ajat ovat vieläkin liian pitkiä. Nykyinen puiteohjelma kokoaa yhteen useita tavoitteita ja siellä on tietyt spesifiset normit jokaista varten, esimerkiksi vaikka korjausta tai joitakin tiettyjä olosuhteita, erityisolosuhteita varten, mitä tulee tiettyihin järjestöihin. Ja näin me tarvitsemme tiettyjä perusperiaatteita, jotka olisivat yhteisiä kaikille sen mukaan, mikä on hyväksymämme lähestymistapa, niin tällä tavalla voisimme varmasti keventää näitä lainsäädäntöprosesseja ja toimintoja. Ja sen takia olen hyvin iloinen tästä komission ehdotuksesta, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa sitä, kuinka äh, tutkimuksen äh, ehdotuksen puitoilmaa pannaan täytäntöön. Tässä tiedonannossa myöskin puhutaan muista yksinkertaistamisen äh, mahdollisuuksista. Ensinnäkin pitäisi pyrkiä rationalisoimaan apuehdotusten käsittelyä ja myöskin parantamaan niitä prosesseja ja välineitä, joita on jo käytössä ja joita komissio on antanut käyttöön. Tällä tavalla voitaisiin vielä paremmin vähentää, lyhentää näitä määräaikoja ja toisekseen pitäisi sopeuttaa sääntöjä suhteessa kuluihin. Tällä tavalla voitaisiin nopeammin toteuttaa tiettyjä kirvan asenmukaisia kirjanpitokäytäntöjä ja myöskin kiihdyttää toimintaa. Tällä tavalla voitaisiin vähentää myöskin e, virheiden määrää. Ja kolmanneksi meidän täytyy täytyy siirtyä kustannusperusteisesta tulosperusteiseen järjestelmään. Ja tällä tavalla lähestymistavassa keskityttäisiin tuloksiin ja valvonnassa keskityttäisiin tekniseen ja tieteelliseen osuuteen eikä niinkään rahoitusosuuteen. Ja tämä todella myöskin vähentäisi hallinnollista taakkaa ja myöskin näitä aikajaksoja. Ja minua on pyydetty puhumaan hitaammin. Kaiken tämän jälkeen voin vain siis olla todella iloinen näistä yksinkertaistamis toimenpiteistä, joita tässä ehdotetaan. Ja olen todella valiokuntamme nimissä iloinen siitä, että tällä tavalla voimme vähentää tulkintahankaluuksia ja myöskin virhettimahdollisuutta. Mm. Kahdeksannen puiteohjelman valossa me haluaisimme, että meillä olisi avoin rahoitusjärjestelmä, yksinkertainen, kestävä, pysyvä ähm, järjestelmä, joka pohjaisi äh, sääntöjen yhdenmukaiselle äh, noudattamiselle ja myöskin takaisi äh, tutkimusohjelmien tehokkuuden Euroopassa. meidän täytyy pyrkiä jatkamaan äh, tätä yksinkertaistamistoimintaa sääntöjen osalta ja äh, seitsemännen äh, puitohjelman osalta olemme tämän todenneet, mutta meidän täytyy jatkaa yksinkertaistamista erityisesti edunsaajien osalta ja sama pätee myöskin ilmoitettujen kulujen järjestelmään on tehtävä ero näiden kulujen välillä, jotta osallistujien keskuudessa ei olisi liikaa sekannusta. Edelleen mitä tulee näihin toimiin liittyvän henkilöstöpalkkoihin, ja näihin kuluihin on toimittava sillä tavalla, että kulujen jaottelu järjestelmä olisi sellainen, että tilanteet olisivat selkeitä. Aivan liian usein meillä on ollut tältä osin liikaa sekannuksia puiteohjelmassa. Ja tässä seuraavan äh, puiteohjelman äh, laatimisessa. Toivon, että pohjaamme todella tieteellisiin tuloksiin, emmekä pelkästään vain rahoitukselliseen ja kulujen arviointiin. Kiitoksia. Seuraava puhuja. wish to make on, on Nyt kun aika on vähän puhunut hyvin lyhyesti, haluaisin ennenkin pitää hyvänä komission raporttia ja lausuntoa esittelijältä. Muutama kohta vain. Ensimmäinen kohta on se, että täytyy varmistaa, että löydetään tasapaino riskin välillä innovaatiossa, koska innovaatiot ei ole kehitystä ja sitten sen tarpeen välillä, että täytyy vastuunnollisesti käyttää rahamme. Äskettäin keskustelin Walesin korkean koulutus korkean koulutuksen instituutioiden kanssa. He ovat ensinnäkin selvi, selvempiä tilintarkastussääntöjä. Se sanovat, että olisi myös hyödyllistä, jos olisi pidempi aika näille tarjouksille. Ja kumppanien löytämisessä muista maista pitäisi olla apua ja sitten pitäisi olla varovaisia – tällaisten kertasummien maksujen kanssa ja könttäsummien maksamisessa. Jos tätä laajennetaan, niin se voi olla ongelmallista. No sitten esittelijän ehdotuksista kohta yksi, jossa vaaditaan yksinkertaistamista toimille. Mielestäni täytyy määritellä, mitä tarkasti yksinkertaistaminen tarkoittaa. Siitä on paljon tässä valiokunnassa puhuttu aiemmin. Tarvitaan määritelmää sille sanalle. Ja sitten kohdasta kuusi, jossa vaaditaan rahoitusmalli, joka perustuu tieteellisiin tuloksiin ja saavutuksiin. Se näyttäisi ihan kivalta, mutta yksi varoituksen sana siitä mielestäni on vaikea ennakoida, onko riski tutkimus, toimiiko se vai ei. Ja vaikka tätä tulee, niin mielestäni siellä pitää olla hyvin varovaisia, koska emme halua estää innovatiivisia tutkimusohjelmia niiden tulosten vuoksi, joita mahdollisesti vaaditaan. Jätän tarkistuksia näiden linjojen mukaan, mutta raportille ja lausunnolle. Sitten niitä pidän tervetulleina. Onorevole Chatsi Markakis. Kiitoksia. Sitten Rahatsi Markaakis. Haluaisin olla samaa mieltä sitä, mitä tässä on kirjoitettu. Siinä ei ole mitään nokan koputtamista. Meillä on myös ITRE-valiokunnassa, joka on tästä asiasta vastaava valiokunta. Siellä on keskustelu jo käyty ja siitä tiedän, että teidän kaikki kohtanne sopivat oikein hyvin, siihen ovat tervetulleita. sen, mitä ehkä koko puuvaliokunta niin meidän täytyisi ottaa huomioon erityisesti, on tämä paradigman muutos, koska muutetaan kulujärjestelmää tai kulu, kulu, kuluperustaista tukea muutetaan tie, tällaiseen tietopohjaiseen. Siihen kuuluu könttäsummia, Euroopan tutkimusneuvostosta. Siitä on hyviä kokemuksia, perustutkimuksen osalta erityisesti. Ja puolelta tätä lähestymistapaa myös sen vuoksi mielestäni, ja vastaavan tarkistuksenkin teen. Sen vuoksi meidän pitäisi sitä selkeästi vaatia ja tukea. Kuitenkin sitten vahvemmin täytyy keskittyä vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen. Tutkimuksessa täytyy asettaa tavoitteet, ei täytyy tarkistaa jo kaikista välitavoitetta, mutta nämä yleistavoitteet täytyy yhdessä asettaa. Tutkijat, poliitikot, jotta me saavuttaa yhdessä. Mikä on myös tärkeää on se, että tutkimusohjelmamme ovat liian vähän avoimia. Nyt on oikea aika tilin tarkastukseen lähteä näissä ohjelmissa, koska voimme todeta, että yhä vähemmät tieteilijät, tieteentekijät – saavat tietoa näistä ohjelmista. Se, tai käyttävät niitä, koska ovat niin monimutkaisia. Meillähän oli vasta asiasta kuulemistilaisuus ja on kauhistuttavaa, pelottavaa, miten me itse jäseninä vaadimme tällaisen liiallisen monimutka, liika, liian monimutkaisen järjestelmän käyttämistä vaadimme heiltä. Ja täytyy ottaa pk-yritykset huomioon. He eivät voi tällaista erityisosastoa perustaa näihin asioihin. Se, mikä tässä on vähän puutteiden, missä meidän pitäisi tehdä työtä, on niin kutsuttu single audit, yksi yksittäinen tilintarkastaja, koska on oikeasti niin, että eli eri tilintarkastajia on muillakin on salkussaan tutkimusasioita. Pitäisi olla yksi tilintarkastajan mielestäni, jossa on sitten lisää paikka komission jäsen, joka sen tekee. tietysti mahdollisimman yksinkertaisesti, että tähän täällä aina virta veisataan. Sitten edustaja Kressle. Kiitoksia Patricellolle. Tämä oli hyvin mielenkiintoista, mitä juuri sanoit. Haluaisin kysyä komissiolta. Seitsemässä puiteohjelmassa meillä on metodisertifikaatti otettu käyttöön. Miksi käytännössä ei ole oikeastaan seurauksia? On hyvin vähän metodisertifikaatteja, joista on tämän päätetty. Ja sitten haluaisin kysyä komissiolta, että olisiko mahdollista säännellä, että samassa pääosastossa ei, ei olisi niin, että eri työntekijät semmoista asioista esittävät eri tulkintoja. Että ainakin olisi samat ihmiset, jotka näkevät samat asiat samalla tavalla. Quindi do la parola al membro della Commissione europea che vuole intervenire. Kiitoksia paljon. Nyt komission edustaja, olkaa hyvä. Many thanks for the possibility to... Kiitos siitä, että saan käyttää puheenvuoron. Ja kiitokset myös valiokunnalle siitä, että olette näin pohtineet tätä näin hyvin tärkeää ja monimutkaista yksinkertaistamisen asiaa. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että eri äh, rahoitusjärjestelmien ja toimenpano äh, elinten moninaisuus on monimutkaisuuden lähde ja seuraavan puitohjelman valmistelussa todella pitäisi kiinnittää enemmän huomiota monimutkaisuuden vähentämiseen ja myöskin siihen, että harmonoitaisiin eri instrumenttien toimeenpanoelimiä ja niiden toimintoja. Mitä tulee keskusteluun tähän tästä tulosperusteisesta äh, järjestelmästä ja könttäsummista. Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että komissio, että valiokunta on pitänyt tätä yksinkertaistamisponnistusta hyvänä, mutta samanaikaisesti meidän pitäisi kuitenkin myöskin olla varovaisia. Äh, olemme saaneet äh, tähän tiedonantomme monilta asianosaisilta sidosryhmiltä ja myöskin EU-instituutilta sellaisia reaktioita, että voimme todeta, että kenties tämä ei ole mikään äh, yleislääke äh, ja on oltu huolissaan äh, tästä asiasta myöskin täällä tiettyjen kollegoiden taholla niin, että ehkäpä otamme tämän käyttöön vähittäin ja testaamme sitten tämän toimivuutta pilottihankkeen ennen kuin lähdemme sitä yleisemmin soveltamaan. Mitä tulee näihin konkreettisiin kysymyksiin, jotka liittyvät liittyvät näihin metodologian lausuntoihin. Ähm, tässä täytyy muistaa kaksi eri tapausta. Ensinnäkin lausunnot henkilöstökustannuksista ja äh, sitten toisaalta taas nämä tavanomaiset tilintarkastuslausunnot, mitä tulee äh, yleisiin tilintarkastuslausuntoihin e, instituutioissa, joissa ei käytetä tätä lausuntoa henkilöstökustannusten osalta, niin todellakin hakijoiden ja äh, hyväksyttyjen lausuntojen määrä on aika pieni. Ja Yksi syy voisi olla se, että tämän tyyppisessä lausunnossa lisäarvo ei ole kovin korkea. Mm, sillä voidaan vain äh, jollain lailla säästää äh, säästöä siltä, ettei tule tällaisia välilausuntoja. Mitä tulee sitten keskimääräisen henkilöstömäärän äh, tilintarkastuslausuntoihin. Niin tämä asia on hiukan monimutkaisempi ja se liittyy kaiken kaikkiaan kirjanpito puitteistoon, jota työstämme nyt. Ja tällä hetkellä olemme nähneet asian tilintarkastustuomioistuimen puitteissa sillä tavalla, josta keskustellaan myöskin vuosittaisen tarkastuslausman osalta jos äh, myöskin tietty er-, virheiden äh, hyväksyttävä määrä on tutkittavana, niin komissio on huvannut, että äh, hyväksyttävä määrä metodien osalta on tämän yleislähestymistavan mukainen. Ja meidän tiedonannossamme yksinkertaistamisesta olemme ilmaisseet mahdollisen ulospääsy, koska tiedämme, että tilanne ei ole kestävä, siedettävä tiettyyn pisteeseen saakka ehdotetut muutokset vaatisivat muutoksia myöskin osallistumissäännöissä ja lainsäädäntöpuitteistoa. Seitsemännessä puiteohjelmassa siis tällä tavalla pitäisi ronkkia. Voisimme ajatella, että ongelmia ratkaistaisiin muuttamalla kokonaislähestymistapaa. Ja tällä tavalla olisimme hyvin kiitollisia tälle valiokunnalle ja parlamentille, jos tällainen muutos saisi selvän hyväksynnän. Grazie. La prossima riunione della Commissione è il... Kiitoksia. Seuraava kokous on 12. heinäkuuta kello 15 ja nyt koordinaattorin kokous suljettujen ovien takana.